Okay. Good morning. Good morning. Hyvää huomenta. No niin, nyt siirrymme esityslistalla kohtaan 15. Luottoluokituslaitoksen annetun asetuksen muuttaminen. Tarkistusten käsittely. Annan puheenvuoron heti esittelijälle Leonardo Domenico. Nitsille. <laughs> Väsynyt olen tänään, sanon puheenjohtaja. Mm, Madam Chair, en... Puheenjohtaja, on vain kaksi varjoesittelijää paikalla. En tiedä, voisimmeko odottaa ainakin herra, mm, sanoa, että herra Goses on kokouksessa muualla. Meillä ei ole EPP, Alde on paikalla, uskoa sinne Filip puhuu Pascalin puolesta. Ashley on paikalla. Joten kyllä täällä nyt on kolme ryhmää paikalla ja Jean-Paul on tulossa. Bene, allora possiamo cominciare. Credo che abbiamo... Varmasti voimme aloittaa. Uskon, että tässä on hiukan nyt aikaa tätä keskustelua varten. Ehkä ei ole välttämätöntä käyttää kaikkea tätä aikaa, mutta ennen kuin muut tulevat, ehkä voisimme kuitenkin jo aloitella. Ensinnä, ensimmäisenä kohtana haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoja komissiosta. He ovat myös antaneet oman panoksensa tähän mietintöön. Tarkistuksia on tehty myös. Toivon, että keskustelun jälkeen on mahdollista tänään tehdä hyvää yhteistyötä, jotta saadaan aikaan kompromissitarkistuksia, jotka, jotka voisivat sitten edustaa Euroopan parlamentin panosta kun määritellään tätä uutta lainsäädäntöä. Ensin haluaisin jakaa tämän aiheen kahteen luokkaan – keskityn tarkistuksiin. Aggiungeranno nel corso della discussione. Potremo approfondire. Muut voivat vielä lisätä tähän osastoa jatkossa ja sitten vielä syvennämme joitakin aiheita jatkossa. On kolme kysymystä, joita pidän erittäin tärkeinä. Ja ehkä ne ovat hiukan hankalampia koskevat Euroopan julkisen velan luokitusta ja siviilivastuuta. Sitten on kolme muuta aihetta, joita jatkossa käsittelen. Se koskee metodologiaa, jäävyyskysymyksiä ja mielestäni ehkä on helpompaa löytää näistä yhteisymmärrys. Ensinnä haluaisin ottaa heti tämän val- valtiovelan tai julkisen velan käsittelyyn. Minun mielestäni tämä uusi asetus tavallaan järkevä ja voi olla aika huomattavakin askel eteenpäin sillä ehdolla, että me annamme sen oman vastineemme ja toimimme, käsittelemme tehokkaasti arviointia, joka koskee EU-maiden mm, uskottavuutta. Ja tässä aiheessa, jos sallitte, haluaisin käsitellä lyhyesti myös ehdotusta, jonka olen itse esittänyt siitä, että kun arvioidaan pyytämättä näitä valtion velkoja luottolaitoksesta, tiedän, että Tämä kollegat ja on käynyt varjoesittelyn kokouksessa ilmi, että he ovat esittäneet varauksellisuutensa tästä ehdotuksestaan ja heidän epäilynsä on aika legitiimiäkin, mutta tässä haluaisin kuitenkin ilmaista miksi olen tätä ehdottanut, mikä on tarkoituksena. Ei suinkaan niin, että ää, oltaisiin vielä tiukempia, vaan ehkä hiukan selittää tätä yhteisyrityksen merkitystä, jotta löydetään sopivia ratkaisuja. Itse asiassa valtionvelan luottoluokitus minun mielestäni edustaa aivan omaa asiansa tavallaan, eikä pidä unohtaa tätä erityispiirrettä. Luottoluokitus vaikutus, kun puhutaan valtionvelasta, ei ole sama kuin esimerkiksi muun tyyppisissä luokitustoimissa. Tämän takia tarvitaan erityistä säätelyä silloin, kun luottoluokitellaan valtion velkakirjoja. Tässä ehdotus siitä, että kiellettäisiin tämän tyyppinen ei pyydetty luottoluokitus ja valtionvelan yhteydessä voitaisiin yhdistää toiseen ehdotukseen, joka taas mahdollistaisi sen, että voidaan luoda julkinen taho, joka olisi itsenäinen, riippumaton ja jonka tehtävänä olisi suorittaa luottoluokitustutkimuksia valtion velasta. Jotkut kollegat ovat vastustaneet jotka tietysti pitää ottaa huomioon nämä heidän esittämänsä vastalauseet, koska he ovat sitä mieltä, että tällainen kielto rajoittaisi toiminnan vapautta ja arviointivapautta. Mielestäni tämä on tärkeä ajatus ottaa huomioon, mutta olen sitä mieltä, että heidän huolensa ei tässä ole täysin perusteltua, erityisesti jos otetaan huomioon aivan erityinen luonne, joka liittyy siihen vaikutuksen, joka täm, tällaisesta luottoluokituksesta syntyy, kun kohteena on valtion velka, joukovel, joukkolainat. Ja äh, suvereni valtio voi vapaasti valita luottoluokitukseen myös yksityiseltä puolelta, tai jos valtio haluaa myöntää tämän tehtävän yksinomaan julkiselle viranomaiselle taholle, josta, jota tästä oltaisiin luomassa. Olen sitä mieltä, että tässä on kyseessä erittäin tärkeä kohta, koska informaatiota joka tapauksessa annettaisiin sijoittajille tästä autonomisesta, anteeksi, itsenäistä riippumattomasta julkisesta yhteisöstä koskien valtionvelkaa ja sijoittajilla olisi mahdollisuus kääntyä yksityisen luottoluokituslaitoksen puoleen ja pyytää, pyytää nimenomaisesti luottoluokitusta koskien myös julkista velkaa. Mutta tässä on kyse kohdasta, jota pitää käsitellä myös meidän kannaltamme katsottuna. Kyse on mahdollisuudesta että hylättäisiin tämä kielto ehdotus koskien luottoluokituksia. Tämä ei kuitenkaan estä, että säilytettäisiin mahdollisuus luoda tällainen taho tai laitos, joka hoitaisi riippumatonta itsenäistä toistan luottoluokitusta Euroopan olemassa olevien toimielinten yhteydessä. Sen tarkoituksena olisi vain luottoluokitella julkista velkaa EU-ssa, EU-jäsenvaltioissa. Ja tästä on tehty mielestäni erittäin kiinnostava tarkistus. Fei on sen tehnyt 380 eurooppalainen viranomainen velkakysymyksissä, velkapaperikysymyksissä. Se on samantyyppinen kuin mitä minä olen jo ehdottanut perusperiaatteena jota haluan tässä korostaa, on, että kun ar- luottoluokitellaan valtioiden joukkolainoja, että olisi vertailtaisiin ääniä ja eri tahot voisivat äänestää ja näin näistä luottoluokituksista tulisi luotettavampia. Ja periaatteessa Tämä koskisi sekä julkista että yksityistä sektoria tai alaa. Mitä tulee siihen, että luotaisiin tällainen riippumaton taho, joka, jolle tämä tehtävä myönnettäisiin, niin mielestäni tähän liittyy erittäin tärkeä rooli, jossa suoraan tai epäsuoraan voi toimia Euroopan keskuspankki. Minä eilen tapasin Mario Dragin pääjohtajan EKPstä keskus, e, rahapoliittisen keskustelun jälkeen ja syvensimme hänen kanssaan hiukan tätä kysymystä e- e- enemmän ja hän Ja siis meillä on nyt mahdollisuus reagoida tähän asiaan kolmen viikon sisällä. Ja kun ajatellaan tämänhetkistä edistysvaihetta ja mitä tulee ekp ja keskuspankkijärjestelmään, nyt jo on huomattavia, merkittäviä tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida julkista velkaa. Tätä löytyy euro, Euroopasta velan luottoluokitusjärjestöstä. Tähän on viitattu joissakin tarkistuksissa, joita on tehty. Näin ollen minun mielestäni se, että käytettäisiin jo olemassa olevaa tietoa EKFin ja EKPn kautta ja kansallisten keskuspankkien kautta tätä kautta voitaisiin toimia pitkälti niin kuin monissa tarkistuksissa todetaan tai halutaan ja turvauduttaisiin olemassa olevaan, siis voitaisiin kehittää erityisiä arviointi- tai luokituskriteerejä, niin kuin tarkistuksessakin usein täällä perään kuulutetaan. Erityisesti viittaan kanfeniin, kanfääniin ja myös muihin. Mielestäni äänten pluraliteetti paketilla voi olla vaikutuksena lieventää tällaista suhdanne myönteistä vaikutusta, joita joistakin luottoluokitusta syntyy, niin kuin olemme tässä aikaisemmin nähneet, koskien juuri valtioiden joukkolainoja. Mutta tässä yhteydessä olen myös sitä mieltä, että on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset kompromissit, ja tässä voidaan käyttää siis pohjalla joitakin tarkistuksia, kuten Gosesin ja Klintsin, Foxin tarkistukset, jotka koskevat mahdollisuutta ennaltaehkäisevästi toimia tai laatia jonkinlainen luottoluokitusaikataulu, joka liittyy valtion, valtioiden velkaan. Tämä tästä lähtökohdasta koskien julkisen velan luottoluokittamista. Yritin seittää tässä omaa näkökantaani, mutta nämä tarkistukset, joita täällä olen maininnut, niin täältä tulee myös varsin huomattavaa lisäapua ja tätä kautta varmasti pystytään löytämään kompromisseja. Sitten tähän toiseen kohtaan, niin joka on ehkä hiukan ongelmallisempi ja kiistanalaisempi tästä käydään myös tärkeää keskustelua. Tämä koskee rotaatiota tai kiertoa. Jotkut kollegat ehdottavat sellaista, että poistettaisiin komission ottama normi koskien säännönmukaista kiertoa luottoluokituslaitosten kohdalla, mutta olen samaa mieltä siitä, että se mitä löytyy asetusehdotuksesta, siis komission ehdotuksesta, edustaa tiettyjä liian monimutkaisia elementtejä ja niitä on vaikea käytännössä soveltaa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän tehtävämme Euroopan parlamenttina on saada on ponnistella sen eteen, että voidaan osoittaa vaihtoehtoja ratkaisumalleja, joiden kautta voitaisiin säilyttää perusperiaate. johon komission ehdotuksiin pyritään. Siis markkinat toimisivat avoimemmin ja olisi enemmän mahdollisia, mahdollisuutta harjoittaa kilpailua. Tällä hetkellä sitä ei ole tässä asiassa, mutta mielestäni tarvitaan vastauksia näihin kysymyksiin. Minun mielestäni Meillä on kaksi mahdollisuutta edetä. Ensimmäinen reitti, jota kun olet ehdottaneetkin, esimerkiksi Confanin, Mannin tarkistus, samoin ne ehdotukset, joita on tullut osittain neuvostolta. Tämä ensimmäinen tie Siinä pyrittäisiin muuttamaan kierto kautta ja se alistettaisiin tietyille ehdoille, erityisehdoille. Si- Siinä tukeutuisin Kruute ja porta, portas säännölle koskien liikkeelle Tämä olisi ensimmäinen reitti, joka voitaisiin valita komission ehdotuksen mukaisesti hiukan. Sen toinen mahdollisuus valittaisin vaihtoehtoinen järjestelmä, jossa säilytettäisiin tarkoitus, joka tällä kierrolla on, mutta yhdistettäisiin tähän useita ehdotuksia. Ajattelen Kosesin mietintöä 264. Siinä otetaan esille mahdollisuus järjestää tarjouskilpailu koskien luottoluokitusten valintaa. Ajattelen myös 265 joka koskee kilpailutakeita ja 268 tarkistusta Wolf Klintziltä. Ja tässä voitaisiin ottaa huomioon myös pienet luottolaitokset, luottoluokituslaitokset, mutta ehkä tarvittaisiin täsmällisempi määritelmä, mikä tällainen pieni luottoluokituslaitos sitten on. Voidaan myös ajatella sellaista mahdollisuutta, että otetaan käyttöön velvoite luottoluokitella monimutkaisia rahoitustuotteita. Toisaalta työstämme tätä komission ehdottamaa suuntaa ja siihen liitetään nämä kollegojen tekemät muutosehdotukset tai toisaalta voidaan valita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, mutta jotka kuitenkin noudattavat markkinoiden avoimuusvaatimusta kilpailun kannalta, joka on useiden tarkistuksienkin perustavoite. Sitten kolmanteen kohtaan, joka on tällainen ristiriitaisempi, se liittyy Mm, luottoluokitusten vastuuseen, siviilioikeuden vastuuseen. Jotkut kollegat ovat ehdottaneet sitä, että hylättäisiin hylättäisiin mm, todistusta käänteinen todistustaakka. Ja tässä kohtaa, jos sallitte, haluaisin ehdottaa sitä, että oltaisiin todellakin varovaisia siinä mielessä, että että Tietenkin tästä voidaan aina keskustella, mutta mielestäni tämä todistustaakan kääntöehdotus perustuu tässä käsitteelle, jota pitää kyllä vielä tutkia. Se seikka, että meidän täytyy, me täytyy suoralta käytä olettaa, että on olemassa tiedollista asymmetriaa sijoittajien ja luottoluokituslaitosten välillä Ja tämä voisi aiheuttaa perustelun sille, että todistustaakka olisi käänteinen. Ja yleisesti ottaen nämä ehdotukset vaikuttavat pelotteen tavalla koskien joitakin toimia, joita luottoluokituslaitokset harjoittavat. Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että ehdotuksen pitäisi pysyä tällaisenaan. Olen itse asiassa sitä mieltä, että paremmin tämä voitaisiin kyllä muotoilla, mutta pitäen kiinni periaatteesta. Ajattelen tässä erityisesti sitä, että voitaisiin ottaa käyttöön periaate silloin, kun luottoluokituslaite syyllistyy vakavaan virheeseen – Jos se rikkoo näitä ehtoja, jotka löytyvät uuden asetuksen liitteestä kolme, tai jos luottoluokituslaitos ei suorita normaalia asianmukaista huolellisuutta ja muita periaatteita ja velvollisuuksia, joita sillä on, ellei kyse sitten ole jostakin asiasta, joka ei ole laitoksen syy. Tässä mennään hiukan juridisempiin, monimutkaisempiin asioihin, mutta tässä tarvitaan myös asiantuntijoiden arviointia, joten tullaan vielä syvällisemmin keskustelemaan tästä myös oikeusasian valiokunnassa. Mutta jos haluaa erkaantua tästä periaatteesta, niin sitten pitää lisätä, että investoija on esitelty täällä riittävän yksityiskohtaisesti, mutta jotkut josta indika- jostakin indikaattorista voidaan ehkä päätellä, että luottoluokitus on vakavasti rikkonut näitä periaatteita, jotka aikaisemmin otin esille, mutta joka tapauksessa mielestäni olisi oikein, että luottoluokituslaitos osoittaa, että se on toiminut periaatteiden mukaisesti. Se on analysoinut kaiken relevantin tiedon, kun on arvioinut luottoluokitusta asianmukaisen metodologian valossa. Ja edelleen olen sitä mieltä, että pitää todistaa, että tiedot tulivat luotettavista riippumattomista lähteistä. Korostan tätä viimeistä kohtaa. koskien tätä todistetta luotettavuudesta, koska minun mukaani näin voitaisiin sovittaa meidän ehdotuksemme Todd frank lainsäädäntöön ja mielestäni tämä on tärkeä aspekti ottaa huomioon. Tämän lisäksi ehdotus, joka koskee siviilioikeudellista vastuuta, voisi sitä, sitä voitaisiin yksityiskohtaista ja tehdä se vahvemmaksi ja ottaa käyttöön selkeämpi periaate lainsäädäntöjen harmonisaatiosta, siis oikeus, jota sovelletaan, ja oikeudesta, johon pitää vedota omassa jäsenvaltiossa. Tässä on kyse rahoitusvälineestä, joka on rekisteröity ostohetkellä ja toiseksi tarvitaan selkeämpi yhteys valvontaviranomaisen ja kansallisten oikeusvalvontaviranomaisten välillä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä aspekti tiedonvaihdon kannalta. Ja kolmantena suhteellisen vastuullisuuden periaate pitää ottaa käyttöön. Tämä on, tämä on sitä sama, että pitää ääritellä vahingon laajuus, tehdä ero institutionaalisen tai muun sijoittajan välillä tai yhteisösijoittajien ja muiden sijoittajien välillä ja sitten mikä on niin sijoittajan oma vastuu, se pitää myös määritellä. Sitten tämä siviilioikeudellisesta vastuusta ja siitä ehdotuksesta, että ei hylättäisi mahdollisuutta kääntää, käänt, käyttää käänteistä todistetaakkaa luottoluokituslaitosten kohdalla, mutta ehkä pitäisi paremmin tätä vielä määritellä ja selventää joitakin aspekteja, kun periaatetta sovelletaan. Sitten aika nopeasti haluaisin palata kolmeen kohtaan, jotka otin aiemmin esille, ja ne koskevat metodologia ja eturistiriitoja jäävyyskysymyksiä on tässä hiukan nopeampi, koska mielestäni näissä kolmessa asiassa mahdollisuus sopia, löytää yhteisymmärrys on paljon helpompi ja tässä vaiheessa olisi helpompi löytää näitä yhdentymiskohtia näistä asioista, erityisesti mitä tulee. Di fondo dei over-reliance, liiallisen luottamiseen. Mutta mielestäni pitäisi ottaa huomioon tarkistus neljä asiakirjassa, jossa otetaan huomioon EKPn linja, mitä tulee tähän over-reliance kysymykseen luottoluokittamisessa. Tästä on tehty mielestäni varsin mielenkiintoisia ehdotuksia, että voitaisiin myös pohtia mahdollisuutta lähentää siirtymäjaksoja, kun pannaan periaatetta ja vähentää liiallista luottamista – lainsäädännöllisesti ja käyttäen voimassa olevaa la- la- lainsäädäntöä. Ehdotin itse kuutta kuukautta, GOSES kolmea vuotta. Mielestäni tässä asiassa pitäisi löytää kompromissi, mutta haluaisin korostaa, että mitä tulee tähän over-reliance seikkaan. Tällaista keskusteluahan käydään – luottoluokitusten roolista ja tehtävästä keskusteltaessa. Joissakin olosuhteissa tämä aiheuttaa jo uudelleen määrittelyä, mitä tulee luottoluokituslaitoksiin, tai miten ne määritellään pankissa ja muissa piireissä viimeisimmät tuo Tanskasta, ja mielestäni tämä ei sinällään, sinällään ole kielteistä. Ei ole kyse vain siitä, että tavallaan rangaistaan tai antaa näpsäytys näille luottoluokituslaitoksille, vaan tässä on kyse siitä, että kehitetään autonomista luottoluokitusarviointia, ja investoijat tai sijoittajat ovat aktiivisesti tässä mukana. Tässä on yksi tällainen perusajatus – jonka tämä uusi asetusehdotus herättää. Sitten metodologiasta. Mielestäni tämäkin on erittäin tärkeä kohta ja se on meille erittäin tärkeä. Olemme paljon miettineet, että tämä liittyy vaadittuun avoimuuteen. Tässä haluaisin viitata siihen, että tällä hetkellä keskustelut ovat jo varsin pitkällä, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös USAssa. Ja itse asiassa hiljattain saatoinkin todeta, että on ilmoitettu joidenkin amerikkalaisten pankkien mm, luottologisen alennus, joten niiden, niidenkin luottologista voidaan arvioida tällä tavalla. Ja BlackRock-pankin pääjohtaja reagoi, sitten pitäisi ottaa selvää, minkälaisia kriteerejä on käytetty, kun tähän luottoluokituksen alentumiseen on päädytty, alentamiseen on päädytty. Vielä metodologiasta. Mielestäni olisi mahdollista löytää tällaisia yhteneviä kohtia, mutta pitää sitten nähdä, mikä rooli jää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ESMalle. Mutta ei tässä nyt välttämättä laatupisteytyksestäkään ole kyse. Tässä on ehkä samaa mieltä herra Gosesin kanssa ja sen kanssa, mitä hän tarkistuksissaan toteaa. Edelleen Minusta on jo olemassa aika pitkälle vietyä lähentymistä. Tietysti joitakin asioita pitää tietysti korjata, se on ihan totta. Esimerkiksi eurooppalainen luottoluokitusindikaattori ESMasta. Sitten pitää vielä tarkistella niitä muutosehdotuksia, joissa ehdotetaan sellaista, että olisi hyvää tai välttämätöntäkin ottaa huomioon joitakin erityiskriteerejä, jotka koskevat luottoluokituksen antamista. Kanfanin tarkistus, ympäristöriskit ja Kanfanin ja Portasin tarkistus koskien luottoriskitapahtuman todennäköisyys, mahdollisuutta. Sitten vielä jääviyskysymyksestä. Tässäkin olen sitä mieltä, että on mahdollista toimia positiivisesti, koska tarkistukset ovat samansuuntaisia, mitä tulee avoimuusvaatimukseen tai tai jos pitää ylittää tietty kynnys, tämä koskee osakkeenomistajien useampien tahojen osallistumista, kynnys olisi 5 prosenttia ja sitten on tarkistus, jossa puhutaan kompromissimahdollisuudesta, joka koskisi sitä, että kiellettäisiin fuusiot. Tästä on puhuttu jo aikaisemmin komissio, komission jäsen Barnier puhui tästä ennen kuin virallisesti ilmoitettiin tämä uusi asetus, mutta sitten viime hetkellä kuitenkin tämä asia siirrettiin syrjään. virallisesta ilmoituksesta. Pyydän anteeksi, hyvät kollegat, että olen puhunut nyt näin pitkään. Tässä on ehkä vielä joitakin puutteita ja ehkä te voisitte tässä auttaa ja tukkia näitä mahdollisia aukkoja ja puutteita, mutta lopussa vielä tällainen yleisluontoisempi ajatus. Mielestäni luottoluokituskysymys aiheena on sellainen, mikä on poliittisesti joskus varsin herkkä ja arka kysymys. Hiljattain tämä juuri näkyi poliittisissa vaalikeskustelussakin ja suuri yleisö myös pitää tätä asiaa tärkeänä ja mielestäni Euroopan parlamentti, koska me kerran edustamme eurooppalaista mielipidettä, niin meidän velvollisuutenamme on antaa innovatiivisia, tasapainoisia, järkeviä, kohtuullisia vastauksia, mutta meidän ei pidä altistua sille riskille, että annetaan sellainen vaikutelma, ettei meidän toimintamme vaikuttaisi tämänhetkistä puitteistoa ja että haluttaisiin jättää asiat entiselleen. Tällaista vaikutelmaa ei voida antaa erityisesti kun ajatellaan tämmöistä poliittista ilmapiiriä. Kiitos, Leonardo. Meillä on vain tämä aihe esityslistalla, joten aika on paljon, mutta tiedän, että joidenkin on lähdettävä äänestämään toisiin kokoukseen, joten kuulin, että Ashley Foxin pitää lähteä äänestämään toiseen valiokuntaan. Niin jos muille varjoesittelijöille sopii, niin antaisin hänen puhua muita ennen. Näin on tehty ennenkin. Very much. Um... Thank you. Kiitos puheenjohtaja, olen kiitollinen tästä. Kiitos edustaja Domenici työstänne tässä aiheessa. Sanoitte, että luottoluokitusaihe sisältää tiettyjä poliisia, poliittisia vaikeita kysymyksiä. Tämä pitää paikkansa, Mutta meidän poliitikkojen ei pitäisi syytellä luottoluokituslaitoksia siitä, että hallitukset käyttävät liikaa rahaa. Syy tälle tilanteelle, jossa nyt olemme, ja jossa luottoluokituslaitokset näyttävät saaneen vallan hallitusten ylitse, on se, että hallitukset ovat saattaneet itsensä varsin heikkoon jamaan, koska ne ovat käyttäneet liikaa ja lainanneet liikaa rahaa liian pitkän ajan. Tämä pätee Ison-Britannian aivan niin kuin muihinkin maihin. Hallitus yrittää nyt selvittää tämän sotkun niin, että 13 vuotta on jo ensin ajauduttu tähän ongelmaan. Me emme voi syyttää luottoluokituslaitoksia Poli- poliitikkojen tehtävä on selvittää sotku. Se ei ole näiden laitosten vika, että hallitukset ovat nyt ongelmissa. No sitten valtion velkakysymys. Minä kuulun niihin, jotka ei, eivät halua kieltoa tällaisista pyytämättömistä luokituksista. Tämä auttaa meitä pysymään rehellisyyden tiellä. Se, että downgradeataan, niin on yksi niistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet siihen, että Iso-Britannia on suhtautunut niin tiukasti kuluttamiseen ja menoihin. Muut hallitukset seuraavat tätä esimerkkiä, niin niiden pitääkin tehdä. Meidän pitäisi kaikkien käyttää vähemmän rahaa ja lainata vähemmän. Valitettavasti en ole samaa mieltä siitä, että olisi jonkinlainen eurooppalainen viranomainen, jolla olisi mahdollisuus antaa luottoluokituksia Euroopan maiden suhteen. Jos tällainen olisi nyt olemassa, niin kaikki Euroopan maat varmasti saisivat kolmenaan luokituksen, koska tämä viranomainen saisi rahoitustansa komissiolta ja siellä olisi poliittisia paineita. Ei se olisi riippumaton, itsenäinen eikä sillä olisi uskottavuutta. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että jos pyytämättömiä luokituksia annetaan, niin on aivan oikeutettua sanoa, että ne pitäisi tehdä silloin, kun markkinat ovat kiinni. Tukisin ehdotusta, joka on sellainen, että kun annetaan luokituksia valtion velalle sen jälkeen, kun markkinat ovat sulkeutuneet New Yorkissa perjantaina ja ennen kuin markkinat aukeavat maanantaina kauko-idässä. Tämä olisi järkevä maltillinen ehdotus. No sitten kiertosääntö. Olette aivan oikeassa, että tälle ei ole valiokunnassa tukea eikä myöskään neuvostossa. Jos komissio pistää tämän nyt korvan taakse, meillä on konsensus siitä, että kilpailua pitää lisätä, mutta lähtökohtana pitäisi olla se, että poistetaan kaikki viittaukset kiertoon. Tämä on monimutkaista, se on markkinavoimien toiminnan vastaista eikä se auta ketään. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että saataisiin ehdotus, ja täytyy puhua neuvostolle tästä, että voisimme lisätä kilpailua. silloin kun käytettäisiin kahta tai useampaa luottoluokituslaitosta, niin voisi olla niin, että yhden näistä pitäisi olla pieni laitos. Jos meillä on 10 prosentin tai 20 prosentin kynnys, tai kenties tämä määritelmä pitää sitten jättää arvopaperimarkkinaviranomaiselle, niin että olisi velvollisuus raportoida kilpailutilanteesta hyvissä ajoin niin, että voitaisiin tehdä sitten jonkinlainen ehdotus kilpailutilanteen kohentamisesta. Neuvosto ei niinkään ole innostunut ajatuksesta ja todennäköinen kompromissi onkin jonkinlainen yleinen valtuutus tai oikeus. Joka tapauksessa pitäisi panna merkille se, että status quo tällaisesta duopolista tai kahden ja puolen toimijan järjestelmästä ei ole hyväksyttävissä. Kilpailua on saatava lisää. Ja lopuksi kommentti siviilioikeudellisesta vastuusta. Minä en ole vakuuttunut siitä, että olisi etuja siinä, että nykyjärjestelmää muutettaisiin. Tässähän mennään oikeastaan 27 jäsenvaltion sivilioikeudellisen vastuun koskemattomuuden alueelle. Tämä täytyisi jättää jäsenvaltioiden vastuulle niin, että ne voivat määritellä esimerkiksi korvaukset, vastuuvelvollisuudet ja niin edelleen pitkälti sen mukaan, mikä on tämänhetkinen tilanne. Edustaja Domenici, mainitsitte kolmansien maiden luokitukset. Tämä on todellinen huoli. Alkuperäinen järjestelmä oli tällainen hyväksyntäjärjestely, sitä Clint aiemmassa mietinnössä korosti. Ainakin tarvitsemme pidemmät siirtymäkaudet. Meidän on oltava varovaisia sen suhteen, että tällainen järjestely velvoitetaan otettavaksi käyttöön kolmansissa maissa. No sitten reittausten käyttö kolmansista maista EU-ssa vaikuttaa totta kai pääomiin sen suhteen, kuinka paljon pääomaa eurooppalaisilla yrityksillä on oltava. Yrityksillä pankeilla on jo huomattavia ongelmia saada pääomia ja äh, luottoa, emmekä halua niiden elämää vaikeuttaa. Kiitos puheenjohtaja, että sain puhua tässä järjestyksessä. Thank you very much. Uh, paljon kiitoksia. Meillä ei ole epp varjoja esittelijä täällä. Edustaako Sampolia joku? Tekö? Myöhemmin. No siinä tapauksessa Wolf Klintz. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että olen kollega Dominicin ja Ashley Foxin kanssa samaa mieltä siitä, että todella tämä on poliittisesti hankala aihe ja juuri koska näin on, meidän pitää olla tässä tarkkana niin, että me vastaan nyt tunteenomaisesti tähän tilanteeseen, vaan harkitsemme tätä rauhassa. Totta on se, mitä Ashley Fox sanoi, että valtiot eivät ole hankaluuksissa siksi, että luottoluokitus on laskenut, vaan siksi, että on velkannuttu liikaa. Mutta Totta on se, että tämä osittain liittyy globaaliin talous- ja rahoituskriisiin ja ainakin osittain tämä on lähtenyt liikkeelle värien luokitusten pohjalta. Eli tässä on monimutkaiset suhteet. Yksi aihe, josta Dominici puhui, on valtion velka, julkisen velan kysymys. Minä en pidä siitä, että kielletään periaatteessa luokitus ilman toimeksiantoa. Julkinen velka liittyy pitkälti tuohon over-reliance-kysymykseen siihen, että luotetaan liikaa luokituksiin. Jos tämä liiallinen luottamusongelma voidaan ratkaista, niin varmasti jännitteet vähenevät vähän julkisen velan osalta myös. Mitenkään vastaus ei voisi olla se, että julkinen avoin riippumaton virasto, sen luominen olisi tässä ratkaisu, koska eihän se julkinen voisi olla itsenäinen ja riippumaton, vaan se olisi varmasti riippuvainen kaikenlaisista poliittisista vaatimuksista. Olen kyllä hänen kanssaan, esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että meillä on oltava, tai meillä on sellaisia viranomaisia, jotka pystyvät arvioimaan IMF, OECD, kansalliset keskuspankit tai EKP pystyvät varmasti arvioimaan näitä kysymyksiä. EKPn kehottamin tässä toimin olisi kuitenkin virhe, koska enemmän tai myöhemmin lähdetään kiistelemään siitä, onko maa arvioitu oikein vai ei, ja tämä haittaisi EKP EKPn luottamusta. Kollega Fajon ehdotus, että meillä olisi eurooppalainen velkavirasto, ei myöskään sovi minulle, koska näin valmisteltaisiin eurobondien käyttöönottoa ja tuota kysymystä ainakaan pitäisi nyt liittää tähän luottoluokituslaitoskysymykseen. Toinen aihe, josta Ashley Fox myös aivan oikein puhui, on tuo kiertosääntö. En ole kierron puolesta puhuja. Ymmärrän kyllä, että puuttuva kilpailu on ongelma. Juuri kun olen keskustellut suurten DAX-yritysjohtajien kanssa, olen ymmärtänyt, että se, että sanotaan, että hinnat usein kaksinkertaista tai samasta palvelusta vaadittaisiin kaksinkertainen maksu verrattuna nykytilanteeseen. Näin todella käytetään hyväkseen monopolitilannetta ja sitä käytetään todella suorasukaisesti, mutta enpä nyt tiedä, olisiko tuo kiertosääntö, vaikka näitä määräaikoja muutettaisiin. Enpä usko, auttaisi, että tuo auttaisi. Minusta tuntuu, että todella jos käytetään kahta tai useampaa luottoluokituslaitosta, niin käytettäisiin jotain pienempää, joka ei kuulu tuohon duon tai trion, joka hallitsee markkinoita tällä hetkellä. Kolmanneksi siviilioikeudellinen vastuukysymys. Toisin kuin Ashley ja täysin The Managing kannan mukaisesti minä olen sitä mieltä, että siviilioikeudellinen vastuu on sisällytettävä, kunhan tässä otetaan huomioon se, mitä Euroopan unionin yksittäisissä jäsenvaltioissa on oikeusjärjestelmässä tavanomaista. Ei siis todistustaakan kääntäminen, vaan se, jolla on valitus, esittää riittävät todisteet. Kyse ei ole todella siitä, että luottoluokituslaitoksia rangaistaan siksi, että on tehty väärä luokitus tai vähemmän hyvä, vaan kyse on siitä, että rangaistaan tai vaaditaan vastuuta sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole noudatettu niitä sääntöjä, jotka tämän lainsäädäntömenettelyn kautta halutaan ottaa käyttöön. Tai jos on valtava eturistiriita. Näin esimerkiksi kun arvioitiin tiettyjä strukturoituja tuotteita. Eli jos tällainen sääntö olisi jo ollut aikoinaan, niin olisi ollut mahdollisuuksia voittaa tuomioistuin käsittelyitä, mutta tulevaisuutta ajatellen on oltava selvää, että jos rikotaan asetusta, jos rikotaan kieltoa tai sääntöjä, niin näiden kysymysten pohjalta voidaan voimassa olevan oikeuden pohjalta siirtyä tuomioistuin käsittelyyn. Oikeus vaihtelee 27 jäsenvaltion kesken ja siksi meidän täytyy pitkän aikaa vielä tottua siihen, että meillä ei ole ihan harmonisoitu oikeusperustaa. Neljänneksi tuo liiallinen luottamus luottoluokituslaitoksiin, over reliances. siis. Domenici viittasi EKPn kannanottoon. No minä voin vain sanoa, että EKPn pitää esittää tässä hyvää esimerkkiä, kun EKP itse kirjaa, että luottoluokituslaitoksia on käytettävä. Ja sitten vielä puhutaan näistä nimistä. Tämän kolmen tutun trion lisäksi siinä on muita mukana, mutta kuitenkin heillä on tällainen sääntö. Ja juuri siitä syystä meidän on nyt huolehdittava siitä, että sellaiset laitokset, jotka voivat käyttää omaa, omaa velvollisuuteen, velvollisuuteen perustuvaa toimintaansa, eikä – ja ajatella tarkkaan, minkä luottoluokituksen pohjalta päätöksiä tehdään. Ja sitten siirtymäkausi kolme kuukautta tai, anteeksi, kuusi kuukautta tai kolme vuotta. Jätän tuon kysymyksen nyt avoimeksi, se ei ole niin ratkaisevan tärkeä. Kohta viisi. Menetelmien kysymys. Tässä onneksi on saatu lisäselvyyttä nyt komissionkin puolelta. Kyse ei ole siitä, että ESMA katsoo tätä sisällöllistä menettelyä, vaan itse prosessia siis ja sen kehittelyä. Ja jos menetelmiä muutetaan, niin tämä muutos on kerrottava ESMAlle. Ja ESMAlla on kuukausi aikaa reagoida, ja jos ei reagoi, niin sitä pidetään hyväksyttynä. Minun mielestäni tämä on ihan sopiva ehdotus. Sitten näyksen avulla se, miten tiedotetaan, niin tämä vähän hankaloittaa asioita, jos minulla on tällainen tilausjärjestelmä, eli ainoastaan ja luottoluokituslaitoksen asiakas näin saatuan tilo, tiedon, niin silloin ei voida sanoa, että tämä tieto julkaistaan. Se tekisi siis mahdottomaksi tällaisen liiketoimintamallin. Ja sitten eturistiriidoista vielä ja siitä, miten osallistutaan luottoluokituslaitos sen hallinnointiin tai määräysvaltaan. Todella on kiellettävä tässä liika keskittyminen. Teoreettisestihan voisi olla niin, että jos on omistaja jossain rahastossa, niin silloin jollain tapaa ylitetään tuo 5 prosentin raja, mutta komission ehdotuksessahan tällainen omistajuus on jätetty syrjään, joten tämä käy sinänsä päänsä. Ashley Foxin viimeiseksi esiin ottama seikka. Minä pahoittelen tuota kolmansien valtioiden säätelyä viimeksi kun olen puolentoista vuoden tai kahden – vuoden jälkeen on jäänyt syrjään. Eli meillä oli jo ajatus siitä, että tällaisesta, tällainen päätös on tehty, mutta nyt ei ole selkeää yhteisymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa sisällöllisesti. Eli nyt jos halutaan pitää kiinni samanlaisesta equivalent niin silloinhan tilanne on sellainen, että vaikka on kyse luottoluokituslaitoksista, joiden toiminta on hyväksytty EUn alueella, voisivat siis vahvistaa tällaisen kolmansien maiden luokituksen. Ja joissain tapauksissa tämä voi kyllä vaikuttaa voimakkaasti markkinoihin niin, että voitaisiin sanoa, että jollain tapaa tämä ehkä suojelisi Eurooppaa, mutta toisaalta loisi tällaisen Euroopan linnakkeen. olisi eristyksissä muista maista ja muusta maailmasta ja se olisi ikävää. Nyt haluaisin vielä kiitellä esittelijää siitä, että alusta asti varjoesittelijät on pyritty ottamaan tähän my- työhön mukaan, joten ajatusten vaihto on sujunut hienosti. Kiitos. Kiitos paljon. Filip seuraavaksi. Uh, as you said, uh... Kiitoksia. Niin kuin sanoit, Sharon, puhun tänään Paskalin puolesta. Ensin haluaisin yhtyä siihen, mitä Wolf juuri sanoi esittelijälle. Kiittäisin siitä, että va- arjesta otettiin vaiheessa mukaan, niin näin saatiin erittäin hyvä pohja jatkotyölle. Arvostamme tätä. Koska Ashley otti esille tällaisia komment- poliittisia kommentteja, aloitan ihan samasta. Olen hiukan kyllästynyt näihin keskusteluihin, joissa vaan syytellään eri puolia. Jotkut sanovat, että kriisi on luottoluokituslaitosten syytä, toista sanovat, että ei, ei, ei. Syy on huonolle hallitusten toiminnalle. Olen tästä saanut tarpeekseni, koska on hiukan helppoa sanoa oikeastaan kumpaakaan näistä väitteistä. Kun kuulen Ashleyltä, että meidän pitää toimia rehellisesti, ja haluaisin kysyä asilta, kuka pitää luottoluokituslaitokset sitten rehellisenä? Ikään kuin nämä luottoluokituslaitokset olisivat kokoistuvasti yli-ihmisistä ja hallitukset taas ovat, taas ovat erehtyväisiä ihmisiä. Siellä on siellä on ihmisiä ja toisella puolella myös ihmisiä, eikä ole mitään syytä, miksi pitäisi nyt tuntea niin suurta huolta siitä, että hallitusten pitää olla rehellisiä, eikä ollenkaan välitä taas rehellisyydestä luottoluokituslaitoksessa, ja ollaan nyt rehellisiä. Kyllä niillä oma roolinsa oli, vaikka niitä ei nyt pidä syyttää hyvästä hyvän hallinnon puutteesta joissakin maissa, mutta luottoluokituslaitokset tähän vaikuttivat. Ne sanoivat, että nämä maat olivat riskittömiä. Yhtäkkiä ne tähän heräsivät, oho, sorppa, teimme virheen, olimme väärässä, joten en minä kyllä luota. En antaisi blanko sekkiä hallitukselle, mutta en myöskään luottoluokituslaitokselle. Siksihän me täällä tänään keskustelemme. Toinen asia, avainkysymys, että olisi tällainen julkinen luottokselaitos ja sitten tämä liiallinen luottavuus, overreliance. Nämä liittyvät toisensa. Kyse on joko tai. Jos me onnistumme poistamaan tällaisen läheisvirallisen roolin, joka luottoluokituslaitoksilla on, sehän tuottaa yhteistä hyvää. Se arvioi luottoriskiä missä, tahansa, missä tahansa mm, velallis, virallisessa. Ja jos teemme tämän lähes virallisen roolin tällaiseksi, niin silloin meidän pitää pohtia muita vaihtoehtoja, kuten säätiöt tai muut julkiset luottoluokituslaitokset. Jos me onnistumme poistamaan tämän roolin, silloin tosiaankin, koska luottoluokitusten, luottoluokituslaitosten vaikutus on paljon vähäisempi, ja jos me onnistumme, koska tämä siis liittyy toiseen, ja tässä olen tyytyväinen Ashlin ja Jäsenehdotuksiin, kun hän haluaa lisää kilpailua kannustaa. Jos me poistamme tämän, vira- vähetämme tämän virallisen, viraston roolia, ja saamme lisää kilpailua, niin ehkä silloin syntyy hyvä balanssi. Mitä sitten minun pitäisi sanoa? Niin täällä tuli esille Feijon tarkistus Euroopan velka virastosta olen sanonut, mieltä Wolfin kanssa, en ole sanonut loppupäätelmästä, mutta olen sitä mieltä, että tämä, tässä, tämä asia koskee juuri eurojoukkolainen, niin että tähän me haluamme ja tätä tarvitaan. Jos haluamme, että Eurooppa toimii yhdessä, niin tähän kyllä päädytäänkin jossain vaiheessa, mutta ei pitäisi sotkea sitä keskusteluun luottoluokituslaitoksista. Sitten muutama lisäkommentti, joista meillä on aika vahvat käsitykset. Kävisin niitä läpi aika nopsaan. Meistä meidän pitäisi päästä pois kirjejärjestelmästä ja vaatia enemmän lukuja. No, minä olen insinööri ehkä, että on luontevaa, että näin sanon. Me haluamme enemmän lukuja, jotka vastaavat sellaista, mikä ihmiset voivat ymmärtää, eikä mitään tällaisia kirjeitä, jossa on paljon symboliikkaa, eikä se aina ole kovinkaan tervetullutta. Mitä tulee metodologiaan, ja mielestäni tämä, tämä tuli esille Estelän puheenvuorossa, meidän pitää ottaa huomioon kaikenlaisia riskejä ja alkaa ottaa huomioon riskejä, joita on aliarvioitu ja ar- aikaisemmin mukaan lukien ympäristöön liittyvät riskitekijät. Mehän tiedämme, että ne myös vaarantavat terve yritysten terveyden. Katsokaa vaikka äh, Taimaan tulvatilannetta viime vuonna. Nämä tulvat pysäyttivät käytännössä äh, kova levytuotannon. Ja me olemme sitten kärsineet myös joidenkin äh, elektristen laitteiden vähyydestä, ja se on johtunut yritysten toiminnan keskeytymistä Taimaassa esimerkiksi. Joten tämä pitäisi alkaa ottaa huomioon ympäristöriskit ovat myös taloudellisia riskejä ja näin myös luottoriskejä, joten se pitäisi ottaa huomioon. Ilmoitusvaatimukset artiklassa kahdeksan meistä tätä ei pitäisi rajoittaa, vaan no, rakenteellisiin rahoitusvälineisiin, vaan muihinkin välineisiin. Ja päätöks, päätösmandaatti tehdään yhteisessä komiteassa, sijoittajat ja liikkeelliset mukana. Ja tässä koko kysymys siitä, kuka maksaa luottoluokituslaitoksille. Tämä on myös sellainen kohta, jossa olemme sitä mieltä, että kun yhdistetään kilpailu ja alhaisempi virallinen rooli, joka näillä laitoksilla on, jos meillä on maksumalli, joka johtaa pikemminkin riippumattomuuteen luottoluokituslaitoksissa ja erottaa ne liikkeelle Silloin ehkä saataisiin enemmän rehellisyyttä peliin ja laitokset toimisivat rehellisemmin. Ja siinä mielessä me todellakin haluaisimme, että komission on pakko tutkia kaikkia erityyppisiä maksujärjestelyjä ja malleja miten maksuja näille laitoksille myönnetään. Lisäisin vielä, että mitä emme halua että sekoitetaan eri toimintapoja silloin, kun luottoluokituslaitokset ilmaisevat poliittisia kantoja ja määräyksiä. Tätä emme tue. Tietysti jokaisella on oma roolinsa, eikä näiden laitosten pitäisi pyrkiä tulemaan poliitikoksi, jos haluavat, niin sitten voivat sitten ryhtyä ehdokkaaksi eri vaaleihin over-reliance, sanotin esimerkiksi rotaatiosta tai kierrosta. Olemme samaa mieltä siitä, että komission ehdotus on ehkä liian raskas, mutta rohkaisemme kuitenkin kovasti teitä tutkimaan tällaista kevyempää rotaatio ehdotusta, jota olemme ehdottaneet. Tätä kannattaisi ehkä tarkastella ja keskustella siitä ennen kuin unohdamme tämän ajatuksen ilman sitä kunnolla, siihen on kunnolla puroidettu hyvä ajoitus. Se, sehän sopii yhteen myös kilpailuehdotuksiin, joita ECR ja liberaalit ovat tehneet. Lopetan tähän. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Jean-Paul on nyt saapunut, joten voin antaa puheenvuoron heti eteenpäin. Oikein ystävällistä puheenjohtaja. Saan heti puheenvuoron, kun vaikka tuli viimeisenä paikalle. Minulla oli kaksi velvollisuutta. Von Rompuy oli toinen näistä. Ja mehän emme aina voi tietenkään määritellä Euroopan neuvoston puheenjohtajan aikatauluja meidän puoleltamme. Pahoittelen tätä. Esittelijä on kahdenvälisesti nostanut esille jo tiettyjä kysymyksiä. Hän ei varmaankaan ole yllättynyt siitä, mitä minä sanon. Ensimmäinen huoli, joka meillä on, on varmaankin yhteinen huoli, eli että taistelemme liiallista luottamusta vastaan, luottamusta näistä luokituksista ja tässä tarvitaan sääntelyä. Toinen kohta on kiertomekanismi. Minä henkilökohtaisesti vastustan tätä. En usko, että sillä päästään mihinkään hyvin tuloksiin. Loppujen lopuksi syntyy oligopoli, duopoli tai vastaava. Kun katsomme mekanismin toimintaa lähempään, niin tämä on vain väistämätöntä. Henkilökohtaisesti en halua Bahniaa tai kiusata tietenkään komissiossa, mutta en kyllä voi yhtyä komission näkemykseen tässä asiassa. Sitten siviilioikeudellinen vastuu. Vastuuasioissa täytyy tehdä ero kurinalaisuuden ja siviilioikeudellisen vastuun välillä. Eli silloin kun luottoluokituslaitos ei kunnioita sääntöjä, silloin on olemassa sanktioita, joihin ryhdytään, mutta sitten kun on kyse näistä kuriin liittyvistä kysymyksistä, niin ei sen pidä välttämättä käynnistää sitten jotakin sivilioikeudellisia vastuukysymyksiä. Tästä mielestä sääntöjen täytyy olla sellaisia, joita meillä on eri jäsenvaltioissa käytössä. Jos nyt Ranskan tapausta ajatellaan, niin siellä on säännöt siviilioikeudellisesta vastuusta. Siinä täytyy todistaa äh, virhe ja vahingot ja kenen virhe oli. Ja sitten tämä käänteinen todistustaakka. Tällä alalla pitää olla maltillinen. Jos me käännämme täysin todistustaakan, niin syntyy valtavasti kiistatapauksia, jotka sitten johtavat siihen, että kaikki häviävät, kukaan ei voita kun ajatellaan investointeja ja sitten äh, tappioita ja syytetään luottoluokituslaitosta, niin kyllä tässä pitäisi pyrkiä tasapainoon. Ne, jotka katsovat, että äh, laitoksen vastuu täytyy nostaa esille. Täytyy ensin tutkia, mitä virheitä on tehty, minkälaisia tappioita on syntynyt ja sitten luottoluokituslaitos joutuu antamaan oman vastauksensa. Ei pidä tässä vastuukysymystä liiaksi hajottaa tai avata. Täytyy olla totta kai maksukyky ensinnäkin, jotta pystytään määrittelemään, kenen vika on, minkälaisia vahinkoja on syntynyt ja minkälaisia korvausvelvollisuuksia tästä syntyy. Jos sitten laitos todetaan maksukyvyttömäksi ja varoja ei ole, niin huonostihan siinä käy. No sitten kolmannet maat. Ei pitäisi mielestäni avata sitä keskustelua, joka jo päätettiin kahdessa aiemmassa tekstissä. Tästä kuitenkin sananen, koska minusta tämä on poliittisesti oleellista, kun ajattelemme valtion luokituksia laitokset voivat totta kai luokittaa valtioita, mutta nämä täytyy toteuttaa tietyn aikataulun mukaisesti ennalta tietäen, niin että joko teksteissä tai sitten luokituslaitokset itse mainitsevat nämä päivämäärät niin, että ei nyt vaikka Ekofinin aattona anneta luokitusta, taikka silloin kun on tärkeä äänestys, niin tulee la- la- luokitus ja Portugalissa tiedämme miten kävi ja miten kansalaiset reagoivat. Eli pidämme kiinni tästä luokituksesta valtionvelkojen suhteen, mutta tämä voi tapahtua vain tiettyinä määriteltynä ajankohtina, esimerkiksi eh, vuosi kolmanneksittain tiettynä perjantaina, e, sitten kun markkinat ovat sulkeutuneet, tai sunnuntaina ennen markkinoiden aukeamista. Toinen ajatus, joka on nostettu keskusteluihin, on se, että ei olisi eurooppalaista luottoluokituslaikosta, joka ainakin keskipitkällä aikavälillä on irrealistinen ajatus, vaan otettaisiin käyttöön väline luottoluokituslaitoksille, jotka voisivat antaa sitten näkemyksensä näistä annetuista luokituksista silloin, kun katsotaan, että luokitus ei vastaa täysin sitä, mikä on näiden laitosten näkemys. Nämä ovat minulle tärkeitä kysymyksiä ja Esittelijä tekee hyvää, erinomaista työtä ja varmasti tältä pohjalta saamme aikaiseksi laadukkaan tekstin, joka täydentää sitten kahta aiempaa tekstiä. Ne ovat minulle hyvin tärkeitä, varmasti sen ymmärrätte, ja toivon, että niitä sovelletaan Espassa hyvin tiukasti. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Sitten muut puhujat. Pökät ensin. Herzlichen Dank. Äh, Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Minultakin ensin sydämelliset kiitokset esittelijälle loista työstä. Minusta tuntuu, että esittelijä todella viime viikkoina on kovasti ottanut huomioon kaikki kollegat hyvän yhteistyön kautta, myös varjoesittelijät. Haluaisin aluksi sanoa, että Kollega Feijo, joka on jo palumatkalla Portugaliin, on pitkälti samaa mieltä kanssani tuosta kietosäännöstä esimerkiksi ja kilpailukysymyksistä. Minä en puhu velkaviraston osalta Pajon nimissä, koska en tässä jaa hänen kantaansa. Periaatteessa olen esittelin ja komission kanssa aivan samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme paljon enemmän avoimuutta luottoluokituslaitosten toimintaan, eturistariitojen poistaminen ja useampia luottoluokituslaitoksia markkinoille. Tärkeää on myöskin, että valtion velka-arviointijärjestelmää pohditaan uudestaan – Luottoluokituslaitosten siviilioikeudellinen, siviilioikeudellinen vastuukysymys on myös järkevä. Pitkälti siis pidän hyvänä tätä tekstiä, erityisesti lisäselvyys siviilioikeudelliseen vastuuseen on hyvin tärkeä asia. Meidän pitää kuitenkin vielä täsmentää ja huolehtia siitä, että Syyttömyysolettama, joka meillä on yleensä oikeusjärjestelmässämme, koskee myös luottoluokituslaitoksia. Tärkeää on myöskin, että vähennetään tätä automatiikkaa ja vähennetään riippuvuutta ulkoisista luottoluokituksista. Meillä on tässä tietenkin ihan perusongelma, kun kilpailu on suurin puute markkinoilla tällä hetkellä, mutta kilpailua voidaan lähteä säätämään melko hankalasti. Koska on huolehdittava siitä, että luottoluokituslaitos selviää markkinoilla. Jos lähdetään tällaista uutta viranomaista perustamaan, niin se ei välttämättä auta, koska jos luottamusta tähän uuteen viranomaiseen ei olisi, tai luottoluokituslaitokseen, niin se ei pystyisi pärjäämään markkinoilla. Nyt puhutaan siis julkisista viranomaisista tai säätiön tyyppisistä luottoluokituslaitoksista. Jos me haluamme lisää kilpailua nykytoimijoiden kesken, niin meillä on oltava käytännönläheiset säätöt. säännöt. Se, että rajoitetaan markkinaosuutta, on sääntö, joka on hyvin hankalasti noudatettavissa käytännössä. Ja sitten osakkeen omistamiseen tehtävät rajoitukset ovat ehkä myös hankalia. Tässä mielestäni mietinnössä mennään vähän liian pitkälle. Jos on yksi osake yhdestä yrityksestä ja siitä luottoluokituslaitoksesta, jota luokittelee sitä, niin heti, hetikö pitää menettää molemmat nämä sopimukset? Tämä ei mielestäni tunnu ihan järkevältä. Ja minusta tuntuu, että yhden osakkeen kautta tuskin pääsen kunnolla vaikuttamaan luottoluokitukseen. Ja tämä kysymys on vielä kyseenalaisempi kun otetaan mukaan tuo kiertosääntövaatimus. Jos meillä nyt jo olisi luottoluokitusmarkkinoilla monia toimijoita, jotka voisivat luokitella kaikkea, niin tämä kiertosääntö varmasti periaatteessa olisi hyvä sääntö, mutta nykyoloissa ajatellen tuota cooling off kautta myös, niin tämä ei olisi kyllä käytännössä mahdollista. Kuka siis arvioisi tuotetta, jos kolme suurta kiertosäännön mukaan eivät voi niitä tehdä? Ta- ja sitten pienillä ei vielä ole mahdollisuutta muista syistä. Eli voidaan joutua tilanteeseen, josta eri syystä luokitusta ei saada aikaiseksi. Entä muita kielteisiä vaikutuksia? Volatiliteetti saattaa kasvaa markkinoilla tai mahdollisesti luottoluokitusten laatu laskee. Mutta lyhyesti sanoisin, että joitain keskustelun tarpeita on vielä ja minä toivon, että omat esittämäni tarkistukset saavat tukea. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Petä Simon seuraavaksi. Niin, Parahin Burkhardt. Tämä on nyt <laughs> ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, kun sanon, että olen tässä ihan, sama, äh, ihan eri mieltä, anteeksi. Ja sanon myöskin miksi. Vaikka esimerkiksi ajatellaan jokaista virkamiestä, lääkevalvontaviranomaisessa. Silloin ei voida omistaa osakettakaan lääkeyrityksissä. Vaikka ei olisi ihan suoraan arvioimassa tiettyä tuotetta, niin ei voida omistaa osakkeita – sellaisissa yrityksissä, joiden tuotteita valvotaan siellä. Tämä liittyy suurempaan konseptiin ja monien virkamiesten osalta tämä on jo ihan itsestään selvää. Siksi meidän pitää olla todella tarkkana siinä, että yritys, joka esittää tällaisia arvioita, luokituksia, ei joudu sellaiseen hankalaan tilanteeseen, että joku, joka hyötyy tietystä yrityksestä, jolla on eturistiriita. Me emme halua tällaista eturistiriitaa tähän Siksi minä tarkistuksessani ajan ihan muuta kuin sinä juuri sanoit. Eli eturisti riitatilanteeseen voivat joutua osakkeen omistajat, työntekijät ja niin edelleen. Ja siksi pitää huolehtia siitä, että ei saa omistaa minkäänlaisia, ei myöskään strukturoituja rahoitusvälineitä tässä yhteydessä, jotta eturistiriitaa ei synny. Komissio valitettavasti on jättänyt huomioimatta valtion velkojen yhteydessä tällaisen rinnakkaisen eturistiriidan. Ehdottaisin siis, että tätä laajennettaisiin myös valtion velkoihin. Luottoluokituslaitoksissa ei saisi olla tämän valtion velkakirjoja tai strukturoituja rahoitusvälineitä – jotka liitetään tämän valtion velkaan. Eli tässä meidän kantamme ovat hyvin kaukana toisistaan. No joskus voi käydä näin jännästi. No lopuksi kuitenkin yksi seikka, joka minusta on myös tärkeä, eikä se ole tullut oikein esiin tässä keskustelussa. Komission mukaan luottoluokituslaitosten pitää jatkuvasti antaa tietoa kaikista yrityksistä ja velkavälineistä – joiden arviointiin heille on annettu toimeksianto. Tämä on hankalaa. Avoimuusvaatimus on ymmärrettävä, mutta on ajateltava sitä, mikä on niiden etu, jotka haluavat olla liikkeelle laskijoita ylipäätään. Siis julkaiseminen ennen liikkeelle laskua aiheuttaa varmasti spekulointia markkinoilla. Minun mielestäni tässä – pitäisi kyllä huolehtia valvontatoimesta ESMAa vahvistamalla niin, että olisi ilmoitusvelvollisuus luokituksen osalta, jos ajatellaan yritystä, jota haluaa liik- joka haluaa jotain liikkeelle laskea, mutta ei olisi velvoitusta julkaista etukäteen tätä päätöstä tehdä luokitus tässä on otettava huomioon myös yritysten tarve luottamuksellisen tiedon omaamiseen. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt olen itse puhujalistalla. Onko vielä muita? Uudo vielä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Minä muistan hengen, jossa käsiteltiin luottoluokituslaitoksia edellisellä kaudella me täällä parlamentissa. Muista sen hengessä keskusteltiin kollega Goses silloin ja teki työtä tässä kollega Klints myös. Ja minua tässä nyt häiritsee seuraava asia, jonka selkeästi ja reellisesti haluan sanoa. Tapa, jolla keskustelemme luottoluokituslaitoksista on syklistä. Sosiaalidemokraattisena ryhmänä aikoinaan, kun edellisellä kaudella mietintöjä kirjoitettiin, pyrimme saamaan selkeän linjan tähän, että saadaan säätely, joka huolehtii siitä, että säädellään tiettyjä asioita ja avataan ovet vaihtoehdolle myös eurooppalaiselle virastolle. Kollegat eivät olleet valmiita ja siksi Tämä oli hyvin epäselvä muotoilu ja kovin tiukka. Siinä puhuttiin komission tehtävistä. Sitten talous- ja rahoituskriisi ja sitten yhtäkkiä puhetyyli muuttui neuvostossa ja täällä valiokunnassakin kaikki olivat valmiita menemään paljon pidemmälle sanomaan, että meillä pitää olla selkeät säännöt, avoimuutta, luotettavuutta, selkeys siitä, kuka on vastuussa ja mistä, ja me haluamme luoda vaihtoehdon, jotta tällaista monopolirakennetta ei enää olisi. Ja kun nyt kuuntelen keskustelua, minusta tuntuu, että tässä heilahdetaan, lähdetään taas tavallaan alaspäin näiden vaatimusten osalta. Nyt ollaan argumentoinnissa jälleen ylivarovaisia. Esimerkiksi kun puhutaan siitä, kuka vast, on vastuussa ja mistä Miltä pohjalta nyt lähdetään? Me lähdemme nyt tilanteesta, josta tähän mennessä tämä on amerikkalaisen oikeuden mukaan tietty lausunnon antaminen. Jokaisella voi olla oikeus antaa tällainen kanta. Se ei ole siis juridisesti palvelua, josta maksetaan rahaa niin, että se, joka antaa tietyn palvelun, on siitä myös vastuussa. Jos nyt lähdetään jälleen keskustelemaan siitä, ettei tässä poljeta kenenkään varpaille, niin mielestäni nyt on sellaista henkeä, että halutaan kunnolla säädellä sitä. Myöskin se, että kielletään eurooppalainen vaihtoehto, toteutettavuutta pitää vielä pohtia. Olen kuullut Frankfurtista, että on ongelmia, mutta ei se ainoa malli ole, joka voi toimia. Mielestäni nämä asiat nyt sanotaan liian varhaisessa vaiheessa. Meidän pitäisi mielestäni vielä suhtautua avoimesti vaihtoehtoisten mallien kehittymiselle tällä alalla. Esittelijän kanta on rohkea. Meidän pitäisi myöskin antaa tiukka vahva neuvottelumandaatti kun lähestytään neuvostoa. Se olisi siis suositukseni valiokunnalle. Onko joku muu puheenvuoron? En näe, joten no, mä tämän tuhoavan täällä edessä kaiken, mutta koitan tässä välissä kuitenkin jotakin itsekin sanoa. Tein jotakin tarkistuksia. Eri kohtine halusin kuvata tärkeitä kohtia Ensinnäkin valtion velasta on aivan olennaisen tärkeää, että riippumattomuutta on olemassa, niin kuin muutkin ovat sanoneet. Me emme voi hyväksyä tilannetta, jossa poliittista painostusta tapahtuu tai mitään sellaista, joka tarkoittaa, että luottoluokitus, joka myönnetään, on mitään muuta kuin korrekti arvio, ottaen huomioon kaikki faktat. Mielestäni on hyvä idea, että otetaan tällainen tai, aika, tai, aika aikataulu huomioon, jolloin niitä luokituksia annetaan niin, että ei tule tällaisia syytöksiä siitä, onko toimittu poliittiseen ajankohtaan ja vaikuttu näin toimintaan. Ja on puhuttu monenlaista salaliittoteorioista, mutta tosiasia on, että aikataulu on olemassa ja kaikki tietävät ja ymmärtävät, että silloin kun luokituksia on tulossa ja kun ne on tehty, silloin kun markkinat sulkeutuvat ja tämä on järkevääkin. Olen hyvin tieto, tietoinen siitä, että yritykset eivät halua lisää kustannuksia ja kautta markkinoiden meidän pitää varmistaa, että jatkuvuutta löytyy siinä tavassa meidän luottoluokituksia laaditaan, että yhtäkkiä vaan muutetaan luokitusta, kun laitos muuttuu. Minä e- epäilen tätä kiertoa. Itse tein tarkistuksen rotaatiosta vähemmän pahana vaihtoehtona. Mielestäni aika kova rotaatiomalli, jota komissio ehdottaa, kun katsotaan rytmiä. Tämä oli täysin mahdotonta toteuttaa mielestäni. Jos minä saisin valinnan mahdollisuuden, niin ei olisi mitään kiertoa. E- ei mitään kiertoa tai oma kierto, niin saattaisin vastata tämän ei-kierro. Minä vain valitsin tässä pienemmän pahan tavallaan joten kyllä minulle ihan hyvin sopii Alderyhmän linja. Tästä puhui Wolf Klintz. Jos tarkastellaan sitä asiaa, että yritetään päästä eroon luottoluokituslainsäädöstä ja lopetetaan tämä liiallinen luottamus niihin, niin tätä pitää katsella, tarkastella kokonaisuutena, eikä vain tätä tiettyä lainsäädännön osaa. Emme voi ratkaista tätä asiaa täysin. Itse asiassa emme voi sitä ollenkaan ratkaista jos tällä, mitä sanelemme luottoluokituslaitokselle, meidän pitää tarttua tähän asiaan MIFIDin yhteydessä, se äh, pääomitus, mm, direktiivissä niin edelleen. Ei tämä ole niin ilmiselvää välttämättä kaikille. Esimerkiksi CRD-direktiivi, jossa me ehdotamme, että otettaisiin tällaista vertailevaa toimintaa mukaan. Benchmarkin voidaan verrata pankkimalleja ja muita. Tämä antaa huomattavasti enemmän avoimuutta ja näin tar- sijoittajat voivat alkaa tarkastella näitä kysymyksiä eikä vain luottoluokituksia sinällään. Kun sitten aloitetaan miettiä tätä varjopankkijärjestelmää ja monimutkaisia välineitä siitä, tuleeko jonkinlaisia interventioita, niin kuin eilenkin keskustelimme MIFIDin yhteydessä. Tämä kaikki tulee vaikuttamaan tähän lisäluottamukseen, koska tulee enemmän tietoa, enemmän mm, standardisoitua tietoa, enemmän avoimuutta, ei vain siinä, miten luottoluokituslaitokset sinällään toimivat, vaan kautta koko muunkin lainsäädännön. Me emme voi sanoa, ottaa pois tätä luottamusaspektia luottoluokituksista ennen kuin olemme jatkaneet tätä projektia, joka vasta täällä on alkanut joidenkin muiden lainsäädäntötöiden yhteydessä. Ja ehkä saamme tällaisen kaksoisraiteen äh, aikaan twin trackin ja silloin tämä ehkä toimii. Minua kovasti kiinnosti tämä vuoropuhelu, jota käytiin. Se, että kiellettäisiin osakkeiden oma, hallussapito. Ymmärrän kyllä, mihin herra Simos pyrkimistä, niin pitää kyllä huolella mä, tämä asia määritellä ja muistaa, että on indeksejä ja CDS ja hedge-rahastoja ja niin edelleen. Ja saat, vahingossakin saattaa omistaa jotakin. Ei tämä ole niin helppo asia kuin esimerkiksi pelkkä osakkeiden omistaminen, koska tavallaan se on epäsuoralla tavalla eh, haudattu tähän koko rakenteeseen. Jos tämä tie valitaan, niin pitää sitten kyllä varmistaa, että tulee selväksi, että jos rahasto on olemassa ja, ja, ja se on tämä ilmenee hedgin tai indeksin muodossa, niin tästä ei saa olla kyse, koska kun tuotteet ovat niin monimutkaisia kuin ovat, niin on hyvin vaikea, jos kaikkeen, on kaikkeen tähän tarttua. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron vielä esittelijälle, Leonardo. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen kollegoille kyllä kiitollinen heidän puheenvuoroistaan. Kaikki tämä on suureksi hyödyksi ja tarjoaa hyödyllisen panoksen tähän kokonaiskeskusteluun. Aluksi oikeastaan haluaisin lähteä liikkeelle siitä johtopäätöksestä, jonka tein oman alustuspuheenvuoroni lopussa. Meillähän on jo voimassa asetus ja siitä lähdetään liikkeelle. Edustaja Koses. Jos todellakin tehokkaasti täytäntöönpano hoidetaan jo nykyisten asetusten osalta, niin ei olisi minkäänlaista tarvetta uudelle säätelylle. Minä kyllä olisin hieman eri mieltä. Olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpano totta kai on tärkeää, mutta on kuitenkin niin, että Meillä on käsittelyssä edessämme uutta sääntelyä. Se on sen takia nyt esillä, koska käynnissä on keskustelu näistä aiheista ja se on aika lailla herkkä aihe, vaikea aihe. Tämä totta kai heijastuu komission ehdotuksessa ja myös Klinsin omailote mietinnössä. Mutta joka tapauksessa ajatuksena on se, että kyllä tässä lisätyötä vielä tarvitaan ja tämä pitää paikkansa. Meidän pitää pitää mielessä, että on tarve reagoida tähän vaikeaan kysymykseen. Ja voi olla, että suuri yleisö, julkinen mielipide näkee meidät tavallaan siinä valossa, että toimimme parlamenttina riittämättömällä tavalla. Mehän olemme poliittisia edustajia ja näin me sitten altistumme kritiikille kyllä omassa toiminnassamme. Minusta on aivan oikein, että me jatkamme tätä työtä ja yritämme saada aikaiseksi ratkaisun, joka on tehokas ja käytännössä toimiva jollei nyt aivan suorastaan rohkea. Mutta joka tapauksessa, joka tarttuu niihin ongelmiin, joista me nyt keskustelemme. Minusta periaatteena oikea lähtökohta on se, että, että meillä on erilaisia näkökulmia, moninaisia näkökulmia, ja tässä pitäisi pystyä tekemään vertailuja jotta sitten viime kädessä päästään korrektiin näkemykseen. Tämähän pätee markkinoilla yleisesti ja myös aivan yksittäisissäkin ongelmissa, joista nyt tänäänkin on keskusteltu, esimerkiksi niin, että miten arvioidaan valtionvelkaa ja luokitellaan valtionvelkaa. Me emme saa antaa muodostua sellaista käsitystä, että me aliarvioimme niiden tietojen merkitystä, jotka osoittavat, että velkaa on kertynyt aivan liiaksi. Ongelmanahan on se, että me eurooppalaisina instituutioina joudumme kantamaan oman vastuumme, joudumme tekemään oman työsarkamme. Ja meidän on annettava näkemyksemme siitä, mitä jäsenvaltioiden pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Sanon nyt tämän aivan suoraan. Jos me emme toimi näin, jos me emme kanna vastuutamme, niin syntyy epäilyksiä siitä, että me vain myötäilemme luottoluokituslaitoksia ja toimimme niille sopivalla tavalla. Ja vielä aivan tyytyväisin mielin. Ei meidän pidä aliarvioida sitä suurta julkisuutta, jonka luottoluokituslaitokset ovat saaneet tässä valtionvelkatapauksessa. valtionvelka toki luokituksia on julkistettu aika lailla epäsopivina ajankohtina. Mutta emme voi toimia niin, että näyttäisi siltä, että emme kanna omaa vastuutamme myöskään vaihtoehtoisista ratkaisuista. Minusta keskustelu, jota tänä aamupäivänä olemme käyneet, ei nyt osoita siihen suuntaan, että meillä olisi yksi ja ainoa eurooppalainen laitos, joka sitten kantaisi samat tehtävät kuin mitä tällä hetkellä tehdään luottoluokituslaitoksessa. Kun me ajattelemme valtionvelkaa, meillä on tarve käyttää teknistä asiantuntijuutta ja kokemusta näissä asioissa, jotta päästään oikeaan tulokseen. Ashley Fox mainitsi tästä yhteydestä, että, että jos olisi ollut tällainen yhteinen laitos, niin varmasti kaikilla jäsenvaltioilla olisi se tripla A. Ja sitten meidän tekemämme työ täällä toimielimissä olisi aivan turhaa. Luottoluokituslaitoksella on oma tehtävänsä, oma roolinsa, mutta en usko, että voisimme käsitellä tällaista eurooppalaista institutionaalista laitosta ikään kuin samalta perustalta. Kuinka kauan sitten vielä vaaditaan? Milloin me sanomme, että jos tässä ei lähdetä säästöjen tielle, niin sitten seuraa luokituksen lasku. Ja muutaman viikon kuluttua tämä luokitus tulee, jos, jos ei todella ryhdytä nyt tiukasti säästölinjalle. Meidän täytyy löytää tasapainoisempi näkemys, ottaa huomioon eri näkökulmat ja tähänhän me pyrimme. Me tarvitsemme luottoluokituksia myös Euroopassa. Jotkut sanovat, että tästä syntyisi vain liikaa jännitteitä, mutta jännitteitähän on jo tällä hetkellä aika lailla. Eli tällä hetkellä tarvitaan nimenomaan tätä näkemysten moninaisuutta. Aivan niin kuin puheenjohtaja Volskin totesi. Ja kriteereitä täytyy päivittää. En haluaisi liian pitkään puhua, mutta Mielestäni minusta on vielä palattava tähän kiertosääntökysymykseen. Ymmärrän Wolf Klintzin esille nostaman huolen noin filosofisesti ajattelutavan kannalta. Kyse on siitä, voidaanko määritellä hyvin heterogeenisia pyrkimyksiä tai tavoitteita – joutumatta sitten tästä ojasta allikkoon. Ja vahvistetaanko tässä vain jo olemassa olevia olikopoleja? Meidän täytyy ottaa huomioon se, että me tarvitsemme määräyksiä ja toimia, niin kuin tätäkin sääntelyä, joka tarjoaa sen, mahdollisuuden, että markkinat saadaan avatuksi ja saadaan lisää kilpailua. Edustaja Kose sanoi, että näin ei tällä hetkellä ole. Katsoin hänen tarkistustaan aiheesta ja myös Wolf Klinsin kommentteja. Meidän on varmistettava, että me pääsemme tästä liiallisesta monimutkaisuudesta, jota nyt komissio ehdottaa, mutta samanaikaisesti totta kai täytyy pitää kiinni periaatteesta, että markkinat saadaan avatuksi ja kilpailua saadaan lisää ja markkinoille pääsyesteitä helpotetaan. Sitten toinen seikka, jonka panin merkille, josta olen samaa mieltä. taisipa olla Simonin kommentissa, ja se onkin hyvä asia. Eli meidän on määriteltävä uudelleen tämä jääviys, eturistiriitakysymys. Tämä on sellainen alue, jossa varmasti pääsemme yhteiselle maaperälle, yhteis- yhteisen näkemykseen. Ja sitten vielä kaksi viimeistä kommenttia niin. niin kuin itse olen ehdottanut ja niin kuin muutkin ovat todenneet, meidän täytyy myös työstää tätä sivilioikeudellista vastuukysymystä. Ja tähän hän Goseskin viittasi. Periaatteesta pitää pitää kiinni, mutta samanaikaisesti sisällön on oltava selkeämpää ja täsmällisempää. Niin ikään niin kuin Klintz ja Gozes totesivat, maa kysymyksessä tarvitaan ainakin jonkinlaisia viittauksia. Ja joka tapauksessa tästä aiheesta keskustelu on avattava uudelleen. Olen kiitollinen kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron keskustelussa ja toivon, että pääsemme eteenpäin tätä kautta minä työstän mahdollisia kompromisseja, kompromissiehdotuksia ja toivon, että voimme näitä poliittisesti arkaluonteisia kysymyksiäkin käsitellä tätä kautta. Thank you very much. Thank you. Paljon kiitoksia. Kiitos teille kaikille. Meidän on tarkoitus äänestää tästä 7. kesäkuuta, jotta saataisiin tämä päätökseen niin, että voimme äänestää heinäkuun täysistunnossa. Tämä on ehdotettu aikataulu tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon. Näin taisimme saada tämän päivän, tämän aamun asiat hoidettua, joten saatte loppu aamupäivän vapaata. Voitte palata sitten iltapäivällä. Kiitos.